Ensin puheenvuoron saavat kollegat, jotka ovat laatineet tämän tekstin. Ensimmäisenä heistä edustaa olkaa hyvä. Kiitos puhemies, oikein hyvää iltapäivää. Ensinnäkin haluaisin, äh, että onnittelemme äh, itseämme ja toisiamme siitä, että saimme tämän tekstin valmiiksi. Tämä on pitkä, äh, aika kattava teksti, mutta niinhän on Etiopiakin maa, jota se koskee. Tässä kyse on nyt hallituksen toimista he tukahduttavat rauhanomaisia mielenosoituksia jotka ovat johtuneet siitä, että hallitus on halunnut takavarikoida maata viljelijöiltä sekä paimenilta, jotka näin menettäisivät Ähm, elinkeinonsa. 140 henkilöä on näissä väkivaltaisissa äh, tukahduttamisissa, mielenosoitusten tukahduttamisissa menettänyt henkensä. Ja ylipäätään nyt sitten nostamme esiin muutkin Etiopian ongelmat. Maahan on maa, jossa yksi puoluejärjestelmä on kaapannut äh, demokratian nyt hallintaansa. Maa ei enää ole demokraattinen. Maassa on hyvin monia sisäisiä pakolaisia, jotka ovat joutuneet siirtymään kotialueiltaan ja monet pyrkivät sitten Eurooppaan. Maassa tapahtuu äm, pidätyksiä ilman syytä ja myös Euroopan unionin kansalaisia on pidätettynä maassa meidän täytyy Euroopan unionissa vaatia sitä, että kaikkia ihmisoikeusmääräyksiä, kunnioitetaan määräyksiä, jotka kuitenkin ovat maan perustuslaissa. Etiopia on yksi maailman köyhimpiä maita. Vierailulla siellä näimme käsittämätöntä köyhyyttä. Meidän on hyväksyttävä tämä asiakirja, jotta Etiopian hallitus voidaan pakottaa sitoutumaan ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Kiitos oikein paljon puhemies. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Annolfi. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, hyvä puhemies. On olemassa perusoikeus saada suojelua. Euro, Afrikan unionin äh, peruskirja ja kotonon sopimus suojelevat tätä oikeutta. Yleismaailmasta ihmisoikeuksien julistusta täytyy kunnioittaa, muuten demokratia ei toteudu. Meidän täytyy saada aikaan vuoropuhelua, joka on mukaan ottavaa, avointa, jossa ovat mukana kaikki poliittiset toimijat ja kansalaisyhteiskunnan edustajat ja koko kansakunta. Meidän täytyy varmistaa se, että Euroopan unioni tukee Afrikan maita, kun ne pyrkivät kolonialismin varjoista vapautumaan ilman, että minkään tyyppistä uudenlaista kolonialismista syntyy esimerkiksi vapaakauppasopimusten kautta. Edustaja Maaker, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Etniset väestöryhmät, kuten amharat ja aromot, ovat Etiopiassa joutuneet kärsimään kovasti. E, niihin kohdistuu järjestäytynyttä väkivaltaa. Mitä tulee sitten Mm, talouden kehittymiseen, niin maa on kyllä yksi malli oppilas Afrikassa, mutta ihmisoikeusasioissa ei ollenkaan. Hallitus ei anna vapaan tiedonvälityksenkään toteutua. Etiopia on oppositiojohtajille ja toimittajille kuin tällainen avovankila ja he joutuvat kärsimään sitten muun muassa nyt tämä Addis Abeban mestarisuunnitelma laajentaa kaupunkia viljelijöiden ja paimenien kustannuksella. Tämä on hyvin, hyvin surullista ja tosiaan näissä rauhanomaisissa mielenosoituksissa, jotka on tukahdettu väkivaltaisesti, 140 niin henkilöä on menettänyt henkensä. Tässä ei ole jätetty yhtään tilaa poliittisille vapauksille. Etiopia on kehittynyt taloudellisesti, mutta myös ihmisoikeusalalla täytyy tehdä hyvin paljon. Kiitos. Paljon kiitoksia. I'm Uh... Pyydän anteeksi. Edustaja Pospisil seuraavana, olkaa hyvä. Předsedající, já bych za... Oli kiitoksia puhemies. Ryhmän puolesta haluaisin tukea tätä päätöslauselmaesitystä. Me keskustelemme ihmisoikeuskysymyksestä Etiopiassa jälleen kerran monen kuukauden tauon jälkeen. Etiopiassa tapahtuu asioita, kuten täällä mainittiinkin, jotka aivan yksinkertaisesti ovat hirvittäviä. Satoja ihmisiä on rahnomaisessa mielenosoituksessa Addis Abebassa surmattu verisellä tavalla ja oromia yhteisön henkilöitä on syrjitty. Heidät on pakotettu pois koti seuduiltaan ja niin edespäin. Ihmisoikeustilanne Etiopiassa huononee, tämä on aivan selvää, ja siksi jälleen kerran joudumme keskustelemaan tämän maan tilanteesta, koska me olemme elin, joka kiinnostuu ihmisoikeustilanteesta ympäri maailman. On aivan selvää, että Euroopan unionin täytyy nyt protestoida, kun Etiopian hallitus käyttäytyy tällä tavoin, kohtelee kaltoin oppositiota, vangitsee sen edustajia, estää median vapaata toimintaa, rajoittaa ilmaisun vapautta. Etiopia on yksi niistä kymmenestä maasta maailmassa, jossa journalisteja ahdistellaan kaikkein eniten. Voisimme puhua vielä järjestötoiminnasta ja aktivisteista, jotka joudut vangituiksi. Lainsäädäntö yksinkertaisesti tuossa maassa on sellainen, ettei ihminen voi kansalaisjärjestötoimintaan osallistua. Pakolaisia on valtavasti, ilmastoongelma on valtava. Tämä maa tarvitsee apuamme, mutta vetoan komissio, Meidän täytyy yhdistää tämä apu suoraan vaatimukseen parantaa demokratiaa ja ihmisoikeuksia tässä maassa. Kyllä todellakin maata täytyy auttaa, mutta vain jos hallitus parantaa ihmisoikeustilannetta. Kiitos. Uh, yes, Seuraavaksi edustaja Becerra Bastergea. Kiitos puhemies, komission jäsen. Euroopan unionin jäsenvaltiot ja yli 500 miljoonaa kansalaista eivät saa jaettua keskenään 160 000 pakolaista. Samaan aikaan Etiopiassa on Etelä-Sudanista, Eritreasta ja muista naapurialueista yli 700 000 pakolaista. Tämä ongelma on ratkaistava ja se ratkaistaan vain siinä tapauksessa, että yhdessä työskentelemme äh, maahanmuuton syiden ratkaisemiseksi. Afrikkaa varten tarvitaan lisätukea. Nythän on sovittu kymmenestä toimintakohdasta 253 miljoonaa euroa Afrikan saarelle, mutta sarvelle. Tiedonannossa on todettu ja nyt todetaan, että Etiopian ihmisoikeusrikkomukset ovat huolestuttavia vuosien 2014-2020 välisenä aikana. 745 miljoonaa euroa on tarkoitus antaa maalle tukea. Äh, miten tämä on kestävää siinä tapauksessa, että ihmisoikeusrikkomuksia annetaan kuitenkin jatkoa? Kiitos. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi Marie-Christine Vergia. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Tuo ensimmäinen päätöslauselma, joka liittyy Etiopian yli kymmenen vuoteen, tämä selittää sen pituuden. Vuosta 2009 eteenpäin vapauksia ja oikeuksia on poljettu jalkoin systemaattisesti Etiopiassa. Siellä laittomasti pidetään ihmisiä, heitä kirjoitetaan ja jopa tehdään laittomia teloituksia. Omo, omo kansa on joutunut erityisestikin sortoimien kohteeksi. siitä on viety maa alueetta Siellä on systemaattisesti heidän alueitaan käytetty kaupunkirakentamiseen. Etiopia on koetellut pitkästä aikaa pahin kuivuus ilmastonmuutoksen vuoksi. katastrofivainen paheni pahenee. 15 615 miljoonaa ihmistä tarvitsee hätäapua, ruoka-apua, heistä 5 miljoonaa on lapsia. Siksi on 800 000 pakolaista. Afrikan mantereella pakolaisaallot ovat merkittäviä. Maasta on tullut pakolaisten lähtöpaikka, mutta myöskin läpikulkupaikka. Uusi maahanmuuttopolitiikka on tarpeellista. Minä pelkään, että mikäli kehityspolitiikkaa ohjataan uudella tavalla, tästä tulee vielä suurin pakolaisaalto. Euroopan mikäli ihmis, ihmisiä palautetaan tälläkin hetkellä Euroopasta takaisin Afrikkaan. Ihmisoikeudet täytyy varmistaa mukana maahanmuuttajille. Kehitystä ei saada aikaan ilman, että demokratiaa edistetään. Nyt siksi Etiopian tilanne on kiireinen. Euroopan unioni voi näytellä tässä merkittävää roolia varmistaakseen uskonnollisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden e- Etiopiassa, koska se on kuitenkin, nämä ovat kuitenkin tämän maan suurimpia rikkauksia. Merci beaucoup, Madame Dupité. Kiitoksia tästä. Seuraavaksi Pierantonio Panzeri. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Jo muutaman kuukauden ajan Oromia-alueen asukkaat ovat protestoineet hallinnollisten rajojen siirtoa Addis Abeban puolelta heidän alueidensa halki. Aikaisemmin kun tällaista on tapahtunut, ihmiset on karkoitettu mailtaan ja heidät on ajettu hirvittävään köyhyyteen. Tilanne on kriittinen, 140 mielenosoittajaa on surmattu ja monet muut ovat haavoittuneet, kun turvallisuusjoukot hyökkäsivät. Tämä on suurimpia humanitaarisia kriisiä vuoden 2005 jälkeen Etiopiassa. Näistä syistä toivomme, että tämä viimeisin väkivallan ja ihmisoikeusrikkomusten aalto päättyisi. Luonnollisesti ymmärrämme, että Etiopia pyrkii tekemään yhteistyötä pakolais- ja maahanmuuttokysymyksissä Euroopan unionin kanssa, mutta koska Etiopian hallitus hyötyy Euroopan unionin rahallisesta tuesta, meidän täytyy varmistaa, ettei näitä rahoja käytä ihmisten sortoon. Kiitoksia. Eh, Kiitoksia edustaja Pantseri. Sitten poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensinnäkin SND-ryhmän nimissä Rova Anna Gomes. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kun puhutaan tilanteesta Addis Abebassa 140 kuolonuhria, mutta nämähän ovat aina näitä viime, viimeaikaisimpia tapahtumia Etiopiassa esimerkkejä siitä, mitä, äh, mihin hallituksen toimet ovat äh, johtaneet. Siellä on keksittyjä terroristisyytöksiä joita kohdistetaan rauhanomaisesti mieltään osoittaviin opiskelijoihin ja muihin. Ja sitten estetään ihmisten to, rauhanomainen toiminta, ihmiset ajetaan kodeistaan ja tässä todella tarvitaan tukea myös Afrikan unionilta sekä Euroopan unionilta. Mehän olemme antaneet huomattavaa tukea Etiopialle, mutta nyt meidän arvomme on petetty ja Etiopian kansa on joutunut epätoivoiseen tilanteeseen. Tämä saattaa herättää myös väkivaltaa ja meidän on ehdottomasti säilytettävä suhteet hallitukseen, mutta samalla taisteltava demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen puolesta, kun aikaa vielä on. Kiitoksia sitten edustaja Jakocic. Kiitoksia puhemies. Etiopian hallitus on toiminut epädemokraattisella tavalla jo aivan liian pitkään. Pahoittelemme sitä, että tämä on yksi maailman köyhimpiä maita, mutta toisaalta tämä luettelo, jossa on terrorismin vastaisen lain väärinkäyttäminen ihmisten sortamiseen ja opposition tukahduttamiseen ja se, että lehtimiehiä ja koko kansaa sorretaan. Tämä luettelo on aivan liian pitkä. Ja kaikki, jotka ovat vähänkään millään tavalla vähemmistössä Etiopiassa, joutuvat sortoimien kohteeksi. Meidän täytyy puuttua tähän asiaan. Addis Abeban kehityssuunnitelma on johtanut siihen, että maata on viety alkuperäiskansoilta mukaan luettuna Oromo heimo meidän täytyy kuitenkin jatkaa vuoropuhelua maan kanssa, koska tämä on hyväksi maalle ja sen kansalaisille. Seuraavaksi Paloma López Permeijo. Kiitos puhemies. Aivan ensin haluan kiittää poliittisia ryhmiä yhteistyöstä näiden Etiopian hallituksen painostustoimien nostamiseksi esiin. Alueella on valtava pakolaiskriisi, yli 700 eh, 000 pakolaista. Meidän on vapa- vapautettava poliittiset vangit ja vaadittava ihmisoikeuksien ehdotonta kunnioittamista. Euroopan eh, vastuu on kuitenkin tätäkin suurempi näiden hätäratkaisujen lisäksi tarvitaan taloudellista tukea ja Etiopia on saatava mukaan kansainväliseen kauppaan suuryritykset vääristävät siellä tilannetta ja myös sosiaalisten oikeuksien täydellinen puuttuminen on äärimmäisen tärkeä kysymys. Tällä hetkellä maa kieltäytyy kunnioittamasta kansainvälisiä sitoumuksiaan ihmisoikeusalalla. Puhutaan sisäisen turvallisuuden vaatimuksista, mutta ei paranneta ihmisten elämänlaatua. Tarvitaan sellaiset olosuhteet, joissa ihmiset voivat elää. Ei tätä asiaa voida hoitaa millään hätätoimenpiteillä, mitä komissio ehdottaa. Kiitoksia. Kiitoksia paljon. Sitten Andres Mamikins. Kiitoksen puhemies. Etiopia on kaikkein rikkaimpia maita kulttuurillisesti ja väestöllisesti, ja tämä rikkaus on tukenut sitä vuosisatojen ajan menneisyydessä, mutta kuitenkin viime vuosikymmeninä tilanne on huonontunut paljolti. Ihmisoikeusrikkomuksia on tapahtunut, sosioekonomisia ongelmia maassa esiintyy. esiintyy. Addis Abebaan on laajentanut aluettaan ja rikkonut monia ihmisoikeuksia. Opposition edustajia ehdastellaan, mielenosoittajien kimppuun hyökätään, mediaa rajoitetaan ja etniset ryhmät eivät saa edustustua. Tämä on valitettavaa todellisuutta Etiopiassa. Euroopan unioni on suuri tukija Etiopialle ja sen täytyy kasvattaa ponnistuksia ja käyttää kaikkia mahdollisia välineitä, joita sillä on käytössään tilanteen parantamiseksi. Etiopia voisi olla paljon enemmän kuin se nyt on ja meidän tehtävämme on ojentaa auttava käsi. Nykyinen hallitus ei enää toimi. Se pitäisi muuttaa mahdollisimman nopeasti. Kiitoksia. Uh, Sitten menettelemään puhujalistaa. Edustaja olkaa hyvä. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Kiitoksia paljon, puhemies. Sama kuin kollegani, minäkin olen vakuuttunut siitä, että sortotoimet, jotka kohdistuvat siviileihin tai poliittisiin vankeihin tai lehtimiehiin, ei ole anna kovinkaan eivät anna kovinkaan mieltävää kuvaa Etiopian hallituksesta. Euroopan unionilla on valtavan suuri mahdollisuus vaikuttaa. Pakolaiskriisi saattaa olla kaikkien näiden ongelmien osalta vain jäävuoren huippu. Meidän täytyy muistuttaa Etiopian hallitusta siitä, että sen pitäisi olla hallitus, joka johtaa demokraattista maata. Näin pitäisi olla muinaisen niin imperiumin ajat ovat ohitse. Siksi meidän täytyy nyt erittäin tiukoin sanankääntein tuomita hallituksen toiminta, ja tämän täytyy myöskin heijastaa kehitysapupäätöksiimme. Deputy eh, Jose Ignacio Faria. Kiitoksia. Viime kuukausina olemme nähneet Etiopian hallituksen tappavan murhaavan 140 rauhanomaista mielenosoittajaa, jotka vastustivat pääkaupungin alueen kasvattamista. Tämä maa halutaan takavarikoida viljelijöiltä ja paimenilta hallituksen käyttöön. Myös opiskelijoita, jotka ovat rauhanomaisesti osoittaneet mieltään, näitä on mielenosoituksia on tukahdutettu. Federica Mogherinin tulisi pyrkiä nyt rauhanomaisesti muuttamaan tilannetta. Etiopian nykyhallitus hallituksen tulee luopua tästä pääkaupunkisuunnitelmastaan. En kuitenkaan usko, että meidän tulee uskoa kaikkea, mitä meille – sanotaan. Euroopan unionin täytyy käyttää kaikkia olemassa olevia välineitä, eikä uskoa mitä Etiopian hallitus sanoo. Um... Kiitoksia. Komission puolesta puhuneet komission jäsen Neven Mimicha, olkaa hyvä. Mr. President. Kiitos puhemies arvon jäsenet. Euroopan unionin jäsen jäsenvaltioiden tehtävän tänään avointa rehellistä vuoropuolella etien hallituksen kanssa silloin, kun on kyse demokratiasta ja ihmisoikeuksista. Johdonmukainen viestimme on seuraava. Taloudellinen sen ja sosiaalisen kehityksen täytyy kulkea käsikädessä poliittisen ja ihmisoikeuskehityksen kanssa, jotta kehitys olisi kestävää. Vahva kansallisyhteiskunta, ilmaisun vapaus, yhdistymisvapaus, kokoontumisvapaus ovat kaikki tärkeitä, kun halutaan luoda vauraampi, turvallisempi ja taloudellisesti menestyksekkäämpi maa. Tässä yhteydessä Euroopan unioni lähestytti seuraa hiljattain esiintynyttä levottomuutta alkuperäiskansan, oremia kansan keskuudessa. Lisäksi Maharan alueella on ollut e- etnisiä jännitteitä, jotka ovat jääneet vähemmälle huomiolle lehdistössä, mutta sielläkin on syntynyt kuolon uhreja. 23. joulukuuta viime vuonna Euroopan ulkosuhdehallinnon edustaja vetosi rauhanomaisen ratkaisun puolesta. Rakentavaa vuoropuhelua ei ole saatu aikaan ongelmien ratkaisemiseksi. Me vaadimme nyt selkeyttä ja selvityksiä, jotka kohdistuvat kaikkiin väkivaltaisuuksiin ja rikoksiin, joihin on ryhdytty milosoteja vastaan. Lisäksi täytyy ottaa kiinni jatkoturvallisuuden väkivaltaisuuksiin. Olemme esittäneet huolemme myöskin Etiopian viranomaisille. Addis Abebassa ja hiljattain myöskin Brysselissä, jossa ulkoasiaministeri Detros Athanam vieraili varapuheenjohtaja Mogherinin kutsusta paikan päällä tammikuussa. Hän tunnusti, että tilanne on hankala ja kertoi, että Addis Abeban laajentamissuunnitelmat on nyt romutettu. Etiopilla on tässä monia muitakin haasteita, joiden suhteen voimme tehdä yhteistyötä maan hallituksen kanssa. Väestö on kasvanut dramaattisesti viime vuosikymmeninä. Nyt maassa on yli 100 miljoonaa ihmistä. Tämä on melkoinen haaste työpaikan luomisen ja palveluiden ja myöskin köyhyyden poistamisen kannalta. Kaksi toista, toinen toistaan seuranta kuivaa kautta ja El Niño ovat johtaneet, että yli 10 miljoonaa ihmistä tarvitsee elintarvikeapua ja 8 miljoonaa saa jo nyt tukea hallituksen hätäapuohjelmista. Tämä vaarantaa sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen maassa. Tässä yhteydessä Euroopan unioni antaa ja antaa jatkossakin poliittista ja taloudellista tukea, jolla pyritään parantamaan ihmisoikeustilannetta Etiopiassa. Niin ikään tarkoituksena on tukea samanaikaisesti hallituksen pyrkimyksiä köyhyyden poistamiseksi ja taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen aikaansaamiseksi ja humanitaarisen avun parantamiseksi. Euroopan unioni on 744 miljoonaa euroa, jota on täydennetty alueellisilla ja temaattisilla ohjelmilla ja hätäapurahoituksella, jolla pyritään vakauden aikaansaamiseen ja laittamaan maahanmuuton torjumiseen ja karkotettujen ihmisten, ihmisten aseman parantamiseen. Etiopialla on avointaminen politiikkaa käytössä ja se on ottanut vastaan yli 700 000 pakolaista muualta Afrikasta. EU-ssa meidän pitäisi jatkossakin tukea Etiopia alueisen kehityksen kautta Afrikan sarven alueella ja hiljattain allekirjoitettu myöskin yhteinen maahanmuutto- ja liikkuvuusagenda. Etiopia on tärkeä kumppani EU-kumppani monellakin olla, on se kyse maahanmuutosta, rauhasta ja vakaudesta, ilmastonmuutoksen vastaista kamppailusta mainitseksi vain muutaman. Me käymme ratkais- ra- rakentavaa vuoropuhelua kaikista seikoista, jotka ovat merkittävästi Euroopan kannalta ja myöskin Etiopian ja koko alueen kannalta tärkeästä sitä keskustellaan. Euroopan unionin sinikkäästi jatkossakin pyrkii puuttumaan ihmisoikeusloukkauksiin Etiopiassa ja se pyrkii tukemaan maata, jotta se voisi kunnioittaa perusvapauksia, joita kansalaisilla pitäisi olla mahdollisuus nauttia. Kiitos. Hvala. Dziękuję bardzo, panie komisar. Kiitoksia paljon komission jäsenelle tästä lausumasta. Meillä on seitsemän päätöslauselmaa esitystä asian tiimolta. Keskustelu päättyy tähän ja äänestys toimitetaan heti, kun seuraava asia on saatu käsiteltyä. Eli 10 minuutin kuluttua, parinkymmenen minuutin kuluttua. Nyt se viimeinen asia esityslistalla. Kyse on Pohjois-Koreasta. Ensimmäisenä puheenvuorot saavat esittää tekstinaatiot edustaja Skrek. absolute breach of the rules what you are doing and I... Ymmärrän kyllä säännöt Äh, mutta 751 jäsenestä paikalla tänä iltapäivänä on 45 henkilöä, joten äh, arvoisa puhemies, äh, voisitteko valaista minulle, miksi me, jotka näemme vaivaa ja olemme täällä paikan päällä, emme saa puheenvuoroa puhujalistan ulkopuolisessa vuorossa. Ja jos ette Eh, näitä puheenvuoroja myönnä, niin eikö olisi kuitenkin ollut kollegiaalisen kohteliasta kertoa meille ennalta, jos näitä puheenvuoroja